E, Kiitoksia. Tämä sääntely avaa nyt uusia ratkaisuja, mitä tulee romanikysymykseen Euroopassa. Yksittäisten maiden yritykset ratkaista romaniongelmia yhteiskunnassa eivät ole menestyneet. Ja Tähän on useita syitä. Ja siksi mielestäni tämä EUn aloite on tervetullut. Seuraavaksi herra Sinclair. Sinclair. Thank you, Mr. President. Anteeksi, rouva Sinclair. Señora Sinclair, tiene usted la palabra. Kiitoksia, puhemies. Vastustan kaikenlaista syrjintää, mutta en kuitenkaan voi tukea tätä päätöslauselmaa. Kuitenkin päätöslauselmalla mietitään, kenellä vastuu syrjinnän torjumisesta EU:ssa, mutta mielestäni lähestymistavat jäsenvaltioissa ovat niin erilaisia, että vähemmistöjen etut olisivat paremmin edustettuna jäsenvaltioissa, erityisesti niissä valtioissa, jotka eivät ole suvaitsevaisia ja tasa-arvoisia, jotka meille ovat itsestäänselvyyksiä. Tiedän, että yksi italialainen meppi, EFD-ryhmän jäsen, häntä syytetään siitä, että hän oli osana toimintaa, jossa sytytettiin maahanmuuttajan omaisuus tuleen. Ja tällaista ei voida hyväksyä. Brittiläiset eivät ole mukana tällaisesta, eikä voida sanoa, että brit Brittien saarilla olevia vähemmistöjä pitäisi suojella samalla tavalla kuin muissa osissa Eurooppaa. Sitten herra Van Heke. Dank u voorzitter. Eh, het is natuurlijk een feit dat wie een probleem ontkent, wie de waarheid... Tietysti ongelmat täytyy tunnustaa tai vaikka ne tunnustetaankin, niin niitä silti välttämättä voidaan ratkaista tällainen päätöslauselma, asiakirja poliittiselta luonteelta on poliittista hölmöyttä. Sen vuoksi me emme voi ratkaisua tarjota. Täytyy ensin tunnustaa, että suuria ongelmia on ensin. Monet romaanit eivät halua olla yhteiskuntamme jäseninä ja ovat itse vastuussa pienestä ja suuresta rikollisuudesta. Monet arvoasetelmat ovat eh, ehdottomasti meidän normejamme vastaan EU:ssa. Tämä päätöslauselma on vielä yksipuolisempi kuin mitä minä tässä olen puhunut eri suuntaan. Jokaisella jäsenellä täytyy olla, jäsenellä täytyy olla oikeus päättää itse, miten näihin reaalisiin ongelmiin tartutaan. Rouva Saborska seuraavaksi. Señora Saborska, tiene la palabra. Señora Saborska, Anteeksi, puhemies. Tämä liittyy nyt tähän kehitysmietintöön. Vai? No, no, no. No. Tengo... Ei, täällä kyllä lukee, että tämä koskisi romaanipuheenvuoroa. No sitten herra Klaas. Kla, Ja, dank u voorzitter. Dit verslag is een van... Kiitoksia puhemies. Tämä on yksi tärkeitä ajatusasemia. Ja nyt romaniväestön tilanne Euroopassa on seurausta suvaitsemattomuudesta ja syrjinnästä. Jos nyt mietitään uusia kiintiöitä, silloin vain avaamme rahahanat ja kaikki on ratkaistu. Hollannin tapaus on osoittanut, että tehdään mitä hyvänsä, valtaosa näistä yhteisöistä ei integroidu eikä sopeudu Uudenmaan oloihin. Tätä yhteisö on hyvin edustettuna rikostilastoissa ja romaniyhteisöissä arvot eivät ole samanlaisia kuin meidät ne ovat paristiriidassa. Euroopassa käsitellään näitä kysymyksiä, mutta jäsenvaltioiden kuuluisi hoitaa tämän tyyppiset kysymykset ja siellä pitäisi kieltää näiden ihmisten saapuminen omalla alueelleen, jotka ovat mukana rikollisessa toiminnassa. Kiitos. Sitten 2001 budjettiprioriteetteihin puheenvuoron saa Ačiū. Balsavau už rezoliuciją dėl prioritetų sudarant 2011 metų biudžetą dėl daugelio priežasčių, tačiau labiausiai išskiriant. Monestakin syystä äänestin puolesta, mutta pääasiassa sen vuoksi, että täytyy ottaa huomioon nuorten työttömyys. Nykyinen talous ja sosiaalinen tilanne useimmissa jäsenmaissa vaatii sitä, että painotetaan työllisyyttä, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja meidän pitäisi ymmärtää tämä investointi tulevaisuuteen. Nykyiset taloudelliset trendit indikoivat sen, että nuorten täytyy, tai nuoret usein jatkavat koulutusta meillä, kun etsivät työpaikkaa. Voimme vaikuttaa tähän sen vuoksi uskomme, että meidän täytyy ryhtyä toimiin, joilla koulutus liitetään työllisyyteen paremmin. Ja ohjelmia tähän suuntaan, ne ovat hyvin tärkeitä, mainitsin Erasmus 1 ja muitakin on tämän prioriteetin pitäisi meitä ohjata tulevassa lainsäädäntötyössä. Ja uudestaan herra Vanheke. Opnieuw dank u wel, eh, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Äänestin tätä mietintöä vastaan ensinnäkin siksi, etten ollenkaan ole samaa mieltä näistä painopistealueista, joita parlamentti on esittänyt komissiolle, erityisesti mitä tulee maahanmuuttopolitiikan yhtenäistämiseen. Ja tiedän, mitä tämän takana on, eli se, että järjestetään vähemmistö, eh, maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikkaa ja jäsenvaltio tehdään sivuun. Äänestin tätä vastaan, koska mielestäni Euroopan parlamentti ei ole mukana sellaisessa toiminnassa, jossa toistetaan kaikki, poistetaan kaikki instituutiot, jotka ovat marginaalissa ja joista on tullut turhia. Mutta parlamentti kuitenkin haluaa enemmän hajautettuja virastoja ja mielestäni meillä on niitä jo aivan liikaa, ja joistainkin olisi jo päästävä eroon ennen kuin luomme uusia. Ajatellaan nyt vaikka alueiden komiteaa, perusoikeusvirastoa, tasa-arvovirastoa. Kaikki tämä maksaa hyvin paljon veronmaksajille, ja onko niistä oikeastaan mitään hyötyä? Kiitoksesta Rova Trypelin mietintö Budjettisuunta 2011 muut pääluokat. Herra Bonsignore. Grazie Presidente. Con questo voto ci siamo dati uno stru... Kiitoksia puhemies. Tämä äänestys antoi meille välineen arvioida asianmukaisesti. Niin 2019 nyt puhutaan, eikö niin sana puhemies? Rova Tryppelin mietintö. Talousarviomenettelyn 2001 suuntaviivat muut pääluokat. Allora. yes. I had, my... Minulla oli nimeni tässä äänestysselityksessä liittyen euroalueen talousarvioon Higginsin kohdalla. No, no kyllä se vaan sopii, ei mitään ongelmaa. Sinua pyydetään, teitä pyydetään puhumaan sitä myöhemmin. Herra Monsignor. Ordinarie come quello che stiamo vivendo, bisogna adottare misure. Poikkeusajat, kuten nykyiset ajat, niin silloin tarvitaan epätavoisia toimia. Seuraavan vuoden budjetti ei ole sellainen, jota voidaan laadita niin kuin ajattaisiin normaaleja aikoja. Talouskriisi ei valitettavasti ole vielä ohi ja meidän täytyy se ottaa huomioon. Ryhmäni ja minä äänestimme näiden muutiosuuntaviivojen puolesta, mutta lähitulevaisuudessa meidän täytyy olla tarpeeksi poliittisesti vastuullisia, että voimme tehdä vielä tärkeämpikin päätöksiä. Esimerkiksi jos puhutaan EUn budjetin reformista, jonka me tästä voitaisiin saada enemmän resursseja inflaatio vastaan, enemmän perheiden suojelua, sisämarkkinat. Tämä pitää olla tavoitteena. Muuten on sitten riskinä se, että jäsenvaltiot yhä konservatiivisempi toimivat. Ne täytyy olla eurooppalaisempia, vähemmän kansallisempia ja tarvitaan todellista eurooppalaista politiikkaa. Sitten herra Hanan, voisitteko nyt puheenvuorostanne? Kiitoksia. On ilo nähdä teidät taas siellä puhemiehen paikalla. Eli puhemies Mark Twain totesi, että kun on pelkästään vasara, kaikki alkaa näyttää naulalta. EU on erittäin hyvä käyttämään varoja, käyttämään toisten varoja. Milton Friedman – totesi, että on kahden tyyppistä rahaa, minun rahani ja sinun rahasi. Ja me olemme omien varojen kanssa paljon varovaisempi kuin toisten. Ja tämä nyt selittää, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu. Kaikki jäsenvaltiot miettivät budjetin supistamista. Kreikassa on leikkauksia 10 prosenttia, Irlannissa yli 7 prosenttia, Saksa miettii eläkeiän nostamista, Espanjassa yritetään tehdä 2 prosentin säästöjä, mutta Euroopan unionin budjetti vain nousee aivan valtavasti. Ja miksi? Koska EUlla ei ole mitään verotusta verotukseen tai kuluihin, joten ei ole mitään ulkoisia rajoitteita veronmaksajien taholta. No, liian kova tuhlaaminen nyt aiheutti tämän kriisin. Yksilöt, yritykset ja hallitukset käyttivät liikaa rahaa. Nyt me käytämme triljoonia velan kuljetuksiin jos annettaisiin nämä varat takaisin veromaksajille. Miettikää, miten se stimuloisi taloutta. Kiitoksia. Sitten maataloustuotteiden laatupolitiikka vuorossa. Herra Kalinowski. Herra Kalinowski? No. Ei ole paikalla. Seuraavaksi herra Mikolasikin. vážený pán európske poľnohospodárske Eurooppalaiset maataloustuotteet ovat korkeinta mahdollista laatua. Se mitä se tarkoittaa, että ne olisivat kilpailukykyisempiä kuin muut maailman markkinoilla. Euroopan kansalaiset ja kuluttajienkin täytyisi olla tietoisia tästä laadusta. tuotteet eivät pelkästään täytä korkeimpia eläinlääketieteellisiä ja muita normeja. Siinä kunnioitetaan myös eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja biodiversiteettiä. Sen vuoksi olemme Euroopan puolesta, joka määrittäisi EU-tuotteet. Tämä logo sillä tunnustetaan eurooppalaisten viljelijöiden työ ja heidän teollisiakin oikeuksiaan suojellaan globaaleilla markkinoilla. Maatalous on usein ainoa lähde kehitykselle monilla maatalousalueilla, maaseutualueilla. Jotta unioni voisi tarjota laatua, unionin täytyy tarjota rahaa tilojen modernisointiin, erityisesti kun otetaan huomioon pienemmät maatilat. Kiitoksia. Dėkui pirmininkė. Balsavau už šį dokumentą, kadangi manau, jog ekologinės ja švarus ūkininkas... Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän puolesta, koska mielestäni ympäristöystävällinen maatalous on tulevaisuuttamme ja meidän tulee edistää sitä. Meidän täytyy myöskin muistaa ihmisten edut tällaisessa maataloudessa. EU-ssa ja jäsenvaltioissa toisaalta, jos halutaan edistää ympäristöystävällistä maataloutta, silloin ei pitäisi laillistaa geenimuunneltuja organismeja. Joistain maista tulee hyviä esimerkkejä. Siellä on rajoitettu geenimuunneltujen organismien viljelyä. Ja meidän täytyy tehdä selkeä ero geenimuunneltujen organismien ja ympäristöystävällisten tuotteiden välille. Kuluttajan tulee saada kaikki tieto, joka riittyy geenimuunneltuihin organismeihin ja siihen, miten ne vaikuttavat ympäristöön ja kansanterveyteen. Mitään ei pidä salata. Ja tällä tavalla voimme saada ympäristöystävät markkinat, jotka ovat meille kaikille tärkeitä. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa Antonio Grazie Signor Presidente, per prima cosa vorrei ringraziare il collega Scotta per il lavoro svolto su questa relazione. Haluan kiittää herra Scottaa mietinnön laatimisesta. Mielestäni kun toteutetaan laatupolitiikkaa. Tämä on selkeä prioriteetti EU:ssa maataloudessa, koska tähän liittyy muitakin ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä yhteistasolla, esimerkiksi se, miten paremmin puolustetaan kuluttajia, tuetaan pk-yrityksiä, puolustetaan kulttuurista perintöä ja perinteitä eri Euroopan alueella Samoin kilpailukyky paranee maailmanmarkkinoilla miljoonien kohdalla, siksi äänestin tämän puolesta. Kiitoksia. Děkuji. Vážený pane předsedající, oceňuji, že zpráva o politice jakosti zemědělských produktů na... Kiitoksia. On hieno se, että maataloustuotteiden laatupolitiikkaan liittyvä mietintö on pohjallistettu jo tämän oiseen tällä hetkellä olemassa olevaan laatupolitiikkaan. Ja meidän pitäisi edelleen kehittää näitä maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperämerkintöjä. Ne olisivat ikään kuin tavaramerkkejä. Perinteiset, perinteisiä erikoisaloja pitää kunnioittaa ja niitä pitäisi pystyä rekisteröimään helpommin. En tiedä, miksi Tämä aikataulu perinteisten tuotteiden merkinnöille ei olisi sama kuin maantieteellisten merkintöjen osalta. Komission päätöksenteko on usein aika mielivaltaista, eikä siinä oteta huomioon näitä erityispiirteitä eri maantieteellisten alueiden ja tuotteiden osalta. Myöskin pitää olla turvalausekkeita, sitä vastaan, että komissio pommittaa näitä ehdokkaita uusilla kysymyksillä. Dots. Mr. President. Rouva Dots. Um, um, Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää myös herra Skottaa tästä tärkeästä mietinnöstä. Haluaisin aivan erityisesti puhua tarkistuksesta neljä, jossa pyydetään, maksimitietoa kuluttajille. Siinä tuetaan myös, että otetaan käyttöön kattava pakollinen lainsäädäntö maataloustuotannon merkinnöille. Nämä ovat hyviä tavoitteita, mutta tämä on kuitenkin liian rajoittava tämä tarkistus ja ehkä olisi parempi, jos oltaisiin puhuttaisiin tiedosta Pohjois-Irlannissa, tukeudumme pitkälti siihen, että voimme viedä tuotteitamme muualle Iso-Britannian ja muihin EU-valtioihin. Tämä tarkistus mahdollisesti vaikuttaa Pohjois-Irlannin kykyyn myydä tuotteitaan joillakin markkina-alueilla. Tällä hetkellä ei ole mitään vaikeuksia kuitenkaan, niin mielestäni on tärkeää, että uusi merkintävaatimus ei estä kauppaa eri jäsenvaltioiden kesken. Vaikkakin tarkistus neljä sisältää jotakin vaikeuksia, myönnän kyllä, että tässä on tehty tärkeää työtä ja myönnän, että on tärkeää tuottaa tu- turvallisia laadukkaita jäljitettäviä tuotteita. Kiitoksia sitten herra Bonsignore. Presidente. Con questo voto ci siamo dati uno... Kiitoksia puhemies. Meillä on nyt väline, jolla voimme suojella kuluttajia ja myöskin maataloustuotteiden tuotantoa. Tähän on pyritty jo pitkään ja nyt alkuperä on merkittävä selkeästi maitotuotteiden, hedelmien, kanan, lihan ja muiden tuotteiden osalta. Oli ne sitten käsitelty tai ovat ne sitten ainesosia. Kyseessä on siis toimi, jolla voidaan oikealla tavalla tunnustaa maan viljelijöiden toimintaa, jotka toimivat tällä alalla. Ja Euroopan parlamentti on ryhtynyt toimiin maataloustuotteiden osalta ja tavoitteena on taata laatu ja kuluttajien tiedon saanti. Me olemme tehneet hyvää työtä ja haluaisin onnitella kollegoita, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä mietintöä. Kiitoksia, herra Kamala. Kamal. Thank puhemies. Periaatteessa minulla ei ole mitään ongelmaa laatulukujen kanssa. Niitähän nähdään monilla alueilla, elämän alueilla. Mutta niin kauan kuin sitä ei käytetä verukkeena määrätä kuluttajien valinnoista, jos ne eivät määrää joitakin, täytä joitakin vaatimuksia, ei niitä pitäisi heittää pois, kun 30 prosenttia usein menee haaskuuseen. Ei pitäkää myös standardeja käyttää verukkeena kieltää tuo, tuontia kehitysmaiden viljelijöiltä. Jos ne viljelijät ajetaan köyhyyteen, sitten otetaan veronmaksajilta rahaa samoin kuin viljelijät joutuvat köyhyyteen. Meidän pitäisi luottaa mieluummin kuluttajien markkinoihin, meidän pitäisi luottaa ihmisiin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kamal. Seuraavaksi rahoitustalouskriisin vaikutus kehitysmaihin, kehitysyhteistyöhön. Herra Nikolasik. Mikolasik. Gracias, señor presidente. proti... Eh, Kiitoksia, puhemies. Äänestin tätä mietintöä vastaan. Niin kuin niin monessa muussakin tapauksessa, tämä oma aloitemietintö on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Eurooppa pakottaa ihmisiä kehitysmaissa hyväksymään niin kutsuttuja eurooppalaisia sosiaali- ja lisääntymisoikeuksia. VTOn mukaan tähän liittyy abortti perhesuunnittelu toimena. Ihmisten elämä on pyhä ja siksi en voinut tukea tätä mietintöä. Toisaalta siinä oli mukana hyviä ajatuksia, jotka voisivat auttaa ihmisiä kehitysmaissa. Sadat miljoonat ihmiset kehitysmaissa kärsivät elintarvikkeiden hinnan noususta ja he kärsivät yhä enemmän myöskin muista ongelmista ja mielestäni heillä on hyvin vaikeaa selvitä hengissä vielä 50 000 ihmistä kuolee tämän seurauksena Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Puhemies, äänestin puolesta mietinnöstä, joka koskee talousrahoituskriisin vaikutuksia kehitysmaihin ja köyhiin maihin. Vaikka tämä mietintö ei tarjoa tarvittavan radikaalia ratkaisuja ongelmiin, joita köyhillä mailla on. Voin kuitenkin olla samaa mieltä paljon sen kanssa, mitä siellä on. Köyhät ihmiset ja maat maailmassa ovat niitä, jotka kärsivät erityisesti tämän talouskriisin aikana. Meidän täytyy tarjota kaikki mahdollinen apu. Julkisia investointeja paljon näihin vaiheihin ja niin edelleen. Mutta kauppasopimukset, joita EUlla on köyhien maiden kanssa, eivät ole tarpeeksi suosi köyhiä maita. Suuret eurooppalaiset yhtiöt enimmäkseen hyötyvät näistä sopimuksista. Pienviljelijät, pientuottajat, työntekijät kärsivät niitä. Joten paljon tässä täytyy tehdä vielä näiden maiden hyväksi. Rouva Dot seuraavaksi. Um, Mr. President. Uh, Puhemies, äänestin kohtaa seitsemän vastaan tässä mietinnössä. Ja minua häiritti se, että jälleen kerran Euroopan parlamentti käyttää tämän tyyppistä mietintöä ottaakseen mukaan aborttioikeuden. Ja tähän on yhdistetty myöskin seksuaalinen ja lisääntymisterveys. Se on yhdistetty kansanterveyteen kehitysmaissa – ja täällä nyt ei pidä lähteä päättämään sitä, onko aborttioikeus kohdalla vai ei. Kansalliset hallitukset säätävät näitä lakeja. Ja Pohjois-Irlannissa äänestäjäni kuitenkin katsovat, että syntymättömillä lapsilla on kuitenkin oikeus elämään. Kiitoksia. Sitten herra Van Hek. Opnieuw zeer hartelijk dank, voorzitter. Nu, we zouden toch een keer goed moeten nadenken als parlement en wanneer wij... Kiitoksia puhemies parlamentissa teemme ehdotuksia, mutta silloin pitää miettiä, ovatko ne pikemminkin sellaisia ehdotuksia, jotka vaikeuttavat ke- kehitysmaiden tilannetta. On monia tutkimuksia, jotka on vakavissaan tehty, jotka osoittavat, että liian automaattinen kehitysapu tuo mukanaan viivästymisiä taloudellisissa uudistuksissa ja näin ollen myöhästyy myös mahdollinen elpyminen maissa ja EPssä meillä on sellainen uskomus, että yhä enemmän apua täytyy antaa kehitysyhteistyöhön, pitää auttaa näitä afrikkalaisia maita pääsemään ulos kriisistä vuosien ajan massiivisesti on avustettu, eikä ole mitään todisteita siitä, että siitä on mitään hyötyä. Suurin osa Afrikan maista on paljon kauempana jäljessä kuin siirtomaa-ajalla. Tässä mietinnössä käy ilmi, että aivovuoto maista heikentää vielä tilannetta. Ehkä pitäisi pohtia myös sinisen kortin kysymystä, joka myös va- vaikeuttaa. Saborska. Uh, merci, monsieur le président. Uh, nepochopím, prečo reprodukčné zdravie bolo znovu za... Kiitoksia puhemies. En ymmärrä, miksi lisääntymisterveysoikeudet liitettiin tähän mietintöön, joka koskee maailmanlaajuisen rahoituskriisin vaikutuksia kehitysmaille ja kehitysyhteistyöhön. Tässä tuetaan aborttia yhtenä mahdollisuutena säännöstellä syntyvyyttä. Ei oteta huomioon kansalaisten ääntä, jotka abortin tuomitsevat, ja haluavat suojella ihmiselämää. Syntyminen säännöstelijä ei voida pitää köyhyyden torjunta Kehitys Kehitysmaat ovat edelleen usein äärimmäisessä köyhyydessä. EUn ei pitäisi antaa määrärahoja syntyminen säännöstelyyn, koska se ei ongelmaa, köyhyyden ongelmaa ratkaise. Sen vuoksi äänestin kohtaa seitsemän vastaan ja koko mietintöä vastaan. Kiitoksia sitten hänen. Kiitoksia, puhemies. Oli ennustettavissa, ehkä välttämätöntäkin, että EU haluaisi edistää suunnitelmiaan, mitä tulee finanssipolitiikan yhtenäistämiseen. Olemme puhuneet nyt eurooppalaisesta valuutarahastosta, yleiseurooppalaisesta verotuksesta, jotta ei pitäisi kysyä ihmiseltä mielipidettä. No, täällä on tietenkin federalisteja ja he puhuvat sen mukaan, mistä brittiskeptikot puhuvat, eli ei voi olla rahaliittoa ilman finanssi- ja talousunionia. Kiin sanoi, että se, joka val- hallitsee valuuttaa, hallitsee maata. Ja tämä nyt oli varmaan ainoa kerta, kun voin siteerata Kensia myönteisessä mielessä. Mutta puhun nyt Matteuksen evankeliumista Siinä puhuttiin, onko oikein maksaa veroja Roomalle. Ja hän sanoi, siellä sanottiin, että näyttäkää nämä veromainit, ja siinä tultiin penni, ja Jeesus kysyi, mikä tämä kirjoitus tässä on. Ja siinä, siinä lukee Kesar. Hän sanoi, että antakaa Kesarille ne asiat, jotka hänelle kuuluvat, ja Jumalalle ne asiat, jotka Jumalalle kuuluvat. En nyt sano, että Jumala oli omalla kummalla puolella tässä keskustelussa, kun puhuttiin eurosta, mutta kun mietimme tätä ylintä suverensuuden merkkiä, se on kolikko. Ja olemme nähneet, että euro johtaa yhteiseen talouspolitiikkaan, mutta onneksi meillä oli järkeä pitää kiinni punnasta. Kiitoksia hänen. Sitten Kamal, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies kun katsotaan mietintöä, näkee monia vanhoja väsentä fraaseja siitä, miten kehitysmaailma kärsii talouskriisin seurauksena. Ja tietysti on ihmisiä, jotka kärsivät talouskriisin seurauksena maassa. Mutta usein he eivät ole niitä ihmisiä, joita haluamme auttaa. Usein hallitukset ovat huolissaan, että niiden pyritä pitää leikata koska vähemmän apurahaa tulee heille, niin vähemmän on vaikeampaa pitää nämä korruptoidut hallitukset vallassa. Kun olin vuonna Afrikassa, puhuin monisille keskustelukaisille politiikoille, he valittivat minulle, että tukipudjetteja itse asiassa korruptoivat vallassa olevia hallituksia, ja sen myötä on vaikeampi saada aikaan eh, kunnollista hallintoa näissä maissa. Mutta katsotaan jotakin asioita, että se ehdotamme. Puhutaan, että pitää olla enemmän investointia kehitysmaihin. Ja kaikki ehkä olisivat samaa mieltä. Kuitenkin Meillä on ehdotus käsittelyssä tässä talossa vaihtoehtoisesta rahoitusdirektiivistä. Ja puhutaan viljelyn auttamista siellä kuitenkin eh, nykyisen budjetissa äänestetään ympille lisää varoja, joka niin kovasti eh, haittaa elantoa eh, viljelijöille köyhissä maissa. Tartutaan todellisiin ongelmiin lähteisiin protektionismiin ja huonohallinto näissä maissa. Kiitoksia. Sitten herra Kastler. Herra puhemies, hyvät kollegat. Äänestin tätä mietintöä vastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin minua häiritsee se, että Eurooppa on yhä enemmän mukana antamassa rahaa kehityspolitiikassa ja edistää tällaista rahan antoa koko ajan. Ja sitten äänestin sitä vastaan myöskin siksi, että mielestäni on paha, että me yritämme nyt harjoittaa tällaista kulttuuriimperialismia kolmannessa ja toisessakin maailmassa sen suhteen, miten perhesuunnittelua tulisi toteuttaa. Abortti ei ole mikään väline, ja on ikävää, että osa parlamentista, Euroopan parlamentista tukee aborttia tällä tavalla, mutta se ei kuitenkaan muuta sitä, että abortti on lasten tappamista. Ja siksi äänestetään vastaan ja toivottavasti nyt tulevaisuudessa ei kaikissa oma-aloitemietinnöissä ja päätöslauselmissa puhuta näin hienoin käsittein näin tällaista asioista, jotka kuitenkin merkitsevät kulttuurista imperialismia. Kiitoksia, herra Tiiva. Kiitoksia puhemies. Äänestin mietintä vastaan, koska se on typerä mietintö. Se on täysin irrelevantti. jos kaikki varat Lontosta, New Yorkista, Frankfurtista niin edelleen annettaisiin, voisimme kerätä nyt 6 miljardia dollaria. Jos myydään kaikki omaisuus, joka on laitonta, tai se, ne slummit, jotka eivät kuulu tähän laissa, niin 107 triljoonaa. Onko joukko sellaista varallisuutta kehitysmaissa, jotka eivät kuulu juridisiin rakenteisiin näissä maissa – Suomessa toimii miljoonia yrityksiä, ne eivät kuulu viralliseen talouteen kuitenkaan. Toiseksi, jos kysyy, kuinka paljon rahaa tulee kehitysmaista joka vuosi rahoitusjärjestelmä maailmassa, niin kyseessä on 800 miljardia dollaria. Miksi emme pidä tätä pääomaa näissä maissa niin, että nämä maat itse rikastuisivat? Mitä tässä juuri teemme? Me äänestimme Tobin verosta, jotta jo nyt lännen heikentyneet rahoituslaitokset kärsivät ja annamme uutta rahaa ihmisille, jotka todennäköisesti varastavat nämä varat. Kiitoksia herra Diva. Mr. Kelly. Herra Kelly. Mr. Kelly, you want the floor now? Yeah, thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Edelliset puhujat, kuten minäkin, vastustivat tätä kohtaa seitsemän Siinä oli vapaa-äänestys meidän ryhmässämme, mutta valtuuskunta päätti äänestää sitä vastaan, koska kuten on jo todettu, kun puhutaan lisääntymisoikeudesta, siinä puhutaan oikeastaan abortista. Ja jos se nyt on tarkoitus, niin pitäisi sanoa selkeästi, eikä kätkeä sitä tällaiseen taloussuunnitelmaan. Eli me vastustamme tätä ja emme kannata siis tätä kohtaa. Kiitoksia, herra Kelly. Seuraavaksi Siklunen mietintö. Ramses Smith. Tak formand. Vi i Dansk Folkeparti stemte nej til den her øh, rapport, men jeg føler egentlig trang... Tanskan kansanpuolessa olemme äänestäneet vastaan tätä. Minun täytyy kuitenkin kiittää monista asioista, joita tässä mietinnössä on. Esimerkiksi 27 sanotaan, että, että tämä pitäisi johtaa talouspolitiikkojen äh, yhtenäistämiseen. Olen tietysti tällaista vastaan, mutta tällaista selkeydestä kiitän. Euro on siis nyt muodostettu, perustettu, jotta saataisiin parempaa talouskasvua, talouspolitiikka, rakennepolitiikka, kaikki talouspolitiikan alueet, joilla on melkein taloudessa, pitäisi yhtenäistää. Frankfurtin ekonomistit sanovat nyt sitten, että mitä budjettipolitiikkaa Kreikan pitää harjoittaa. Sitten Portugali, Italia ja Espanja, siellä tulee olemaan samalla tavalla. Sen vuoksi käy selville, että miksi Tanska haluaa jäädä tämän järjestelmän ulkopuolella. Me haluamme itse päättää, mitä tällaista politiikkaa harjoitamme. Se on Tanskan äänestäjien asia, eikä minkään Frankfurtin pankkirin asia. Seuraava istunto pidetään 7 huhtikuuta 14.30 alkaen ja se on erityisistunto, jossa tutkitaan tuloksia aikaisemmasta Euroopan